E, wznawiam posiedzenie. Protokół z wczoraj... No niin, hyvät naiset ja herrat, me jatkamme. Eilisen kokouksen pöytäkirja on saatavilla. Haluaisin kysyä, onko kenelläkään mitään kommentoitavaa eilistä pöytäkirjaa kohtaan. Ei näytä olevan kommentteja, joten ne on hyväksytty. Porządek dzienny przewiduje oświadczenie Rady i Komisji. Tämän päivän ohjelmassa on komission ja neuvoston julkilausumat romanien tilanteesta Euroopassa. Toivotan